So, ladies and... No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minusta meidän pitäisi aloitella. Olen Peter Liise. Kollegat ovat jo kyselleetkin, olenko vanhin jäsen täällä valiokunnassa. No toivottavasti en ole, mutta minä olen kuitenkin ollut pisimpään Envi-valiokunnan jäsen ilmeisesti. Ja koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, jotka ovat olleet täällä aikaisemmin, eivät ole enää täällä. Ja Valean on ehdolla ITRE-valiokunnassa samalla. Ja siksi minua on pyydetty toimimaan puheenjohtajana. Tervetuloa kaikille. Minulla on saksaksi nämä nuotit ja tämä on juridisesti ja teknisesti hankala harjoitus. Jotte, jos ette ymmärrä saksaa, niin käyttäkää luureja. Hyvät kollegat, avaan virallisesti tämän kokouksen. Kokouksen tarkoituksena on valita ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat – Varapuheenjohtajia on neljä. Valitse meidät järjestyksessä. Ensin pitäisi selvittää, ketkä saavat äänestää täällä. Tietenkin täysjäsenet. Tässä valiokunnassa se on ihan selvä asia. Ja sitten meillä on neljä kollegaa, jotka ovat täysjäseniä, mutta eivät pääse paikalle ja siksi heidät korvataan. Sär on ilmoittanut, että Andreas Lykken tilalla äänestää Ulrike Müller. Ulrike Müller on paikalla. ESR-ryhmä on kertonut, että Rob Rukinin tilalla äänestää Es Melbird siellä. Ja sitten sitoutumattomista kaksi muutosta – James Alexander Lansin tilalla äänestää Nicola Pedicini ja Kristiina Selle Jordanin tilalla edustaja Pukka. Näin. Ja nyt pitäisi kysyä, onko muita täysjäseniä, jotka korvataan, jotka eivät pääse paikalle ja ryhmä on nimennyt varajäsenen tai haluaisi nimetä varajäsenen äänestämään. Note here. Täällä meillä on paperilla jotain. No en tiedä. Muita ei ilmeisesti ole. Muita äänestäviä varajäseniä siis, joten näin täysjäsenet tai neljä varajäsentä, jotka juuri mainitsin, voivat äänestää. Ja nyt pitäisi katsoa, onko meillä päätösvaltaisuus – Tarvitsemme neljänneksen jäsenistä paikalle 19 ja kun nyt katson saliin, niin hyvältä näyttää. Tuo kriteeri täyttyy. Ja nyt kysyisin, onko ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajaksi yksi ryhmä tai 20 osa voi ehdottaa neljä jäsentä. Siis nyt kysyisin, Onko teillä ehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi Niistulvard? Kiitos paljon puheenjohtaja, jotta voidaan huolehtia, että puheenjohtaja ymmärtää mitä puhun, niin yritän puhua saksaa, kun englanti on niin kovin hankalaa. Renew Europe-ryhmän nimissä ehdottaisin Pascal Feta. Dann haben wir den Vorschlag. Kiitos oikein paljon. Ehdotus on tehty. Ryhmän nimissä ehdotus on tehty. Kysyisin ehdokkaalta, hyväksyykö hän tämän ehdokkuuden. Ilmeisesti kyllä. Sitten vielä Miriam Dalilta puheenvuoroja CD-ryhmästä. No, just before we take the vote, it has not... Ennen kuin siirrymme äänestykseen, tämä ei liity nyt nimityksiin. Te mainitsitte varajäsenet, jotka korvaavat täysjäsenen. Haluaisin todeta, että Maria Areena äh, on varajäsenä Ruvanan Plymin puolesta. Hän on täysjäsen siis, jolla ei ole korttia mukana. Ja haluaisin, että otatte tämän huomioon. Kiitos. Okei, okay. we will take that. Selvä, otetaan huomioon. Ja jatkan saksaksi. Kyse on varsinaista jäsenestä valiokunnassa. Tämä ehto täyttyy ja sitten minun pitäisi vielä kysyä, onko täytetty taloudellisten sidonnaisuuksien ilmoitus ja se, joka liittyy käyttäytymissääntöihin. Sihteeristö viesti, että nämä asiakirjat on saatu, joten nyt voimme siirtyä äänestämään. Käytämme koneäänestystä tiedätte, mitä tapahtui täysistunnossa viime viikolla. On hyvä kokeilla äänestyslaitteita, että tiedetään, että kaikki toimii. Eli voimmeko saada koneet käyntiin. So, müssen eine Minute warten, bis Odotetaan ihan hetki. Hier erscheinen. So, put your card. No nyt pyydän laittamaan kortit äänestyslaitteisiin, muuten emme voi aloittaa tätä menettelyä.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 Äänestys päättyy. Don't see the result, but the secretary... En näe tulosta, mutta sihteeristö sanoo, että ihan hyvä. Next time I will be more uh, vigilant. Seuraavalla kerralla olen vähän tarkempi, mutta tämä oli siis vain koeäänestys. Ja nyt selvitetään, miten äänestämme. Jos tämä viidennes vaatii salaista äänestystä, niin se järjestetään. Muuten voimme valita puheenjohtajan suosion osoituksen. Vaatiiko joku salaista äänestystä? Ilmeisesti ei, joten pyytäisin Pascal Confanin hyväksymistä suosion osoituksen. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Kiitos oikein paljon. Sydämelliset onnittelut Pascal tästä valinnasta puheenjohtaja joutuu heti työhön ja minä liityn muihin riveihin. Pascal pääsee johtamaan puhetta. Well, thank you very much for... Uh, Kiitos oikein paljon, että luotitte minuun tämän valiokunnan puheenjohtajana. Pari sanaa vain. Meillä ei ole paljon aikaa. Ensimmäinen viesti on se, että tämä valiokunta on nyt parlamentin suurin valiokunta ensimmäistä kertaa. Se on tietenkin symbolista, mutta kuten tiedätte, politiikassa symboleilla on kyllä merkitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä parlamentti suhtautuu hyvin vakavasti ilmastokriisiin, monimuotoisuuden katoamiseen, biodiversiteetin katoamiseen ja terveyskysymyksiin. Se on tärkeää, kun ajatellaan, minkälainen hätätilanne meillä on. Tämä on ensimmäinen symboli. Ja tämä viesti kannattaisi viestiä laajalti, että tämä on nyt ensimmäistä kertaa parlamentin suurin valiokunta. Toinen viesti on se, että aion olla tarkkana siinä, ei ole mitään – läntistä ja itäistä Eurooppaa erikseen, vaan meidän pitäisi ajaa hiilineutraaliutta meidän mantereellemme. Lähtökohdat ovat toiset, mutta meidän pitäisi päästä hiilineutraaliuteen yhdessä samanaikaisesti vuonna 2050. Meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että kukaan ei jää jälkeen tässä työssä. Ei kukaan, ei yksikään taho, ei mikään ilmansuunta. Tämä on viestini. Se on osa DNAtamme täällä. Ja viimeinen viesti. Totta kai toivon, että kuulemme ihan etunenässä täällä parlamentissa Euroopan toimielinten välisessä pelissä, jotta voimme huolehtia kunnianhimon riittävästä tasosta. Tämä tarkoittaa tietenkin konf- kompromisseja. Se liittyy politiikkaan, mutta tämän valiokunnan on ajettava sitä, mikä on tarpeen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, biodiversiteettiongelmien vastaisessa taistelussa. Ja tiedän, että missä tahansa istuu tässä salissa, mihin tahansa ryhmään kuuluu täällä, niin varmasti sitoutuu tähän samaan asiaan nuoret kääntävät katseensa meihin, meidän vastattava heidän odotuksiinsa. Kiitos. Tämä lyhyt viesti ihan johdantona. Ja sitten palaan muodolliseen äänestysmenettelyyn. Peter puhui saksaa, minä puhun ranskaa. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt valitaan varapuheenjohtajat. Lähdetään ensimmäisestä varapuheenjohtajasta liikkeelle. Tarkistakaa, onko tämä äänestäjän määrä sama kuin aikaisemmassa äänestyksessä. Onko jäseniä, jotka ovat vaihtaneet paikkaa, Margaret? I will not do it in Danish, but... Minä en nyt puhu tanskaa, Aivan aluksi haluaisin onnitella sinua, Pascal. Me odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä ja vihreissä toivotamme tämän tervetulleeksi. Ja Bas Eichhout, ja haluaisin esittää teidän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Well, he's willing as far as I can see. <laughs> yeah, uh, uh, as a... Ja hän on tähän tehtävään halukaskin. Yeah. For the next step for the procedure. So, I will get back to you. Niin, palaan käyn sinun puolesi aivan hetken kuluttua. Äänestyslista OK, OK ei mitään muutoksia, joten meillä on vieläkin päätösvaltaisuus siis. Nyt minä kysyisin, onko ehdokkaita? Margaret jälleen. Sorry, I didn't listen carefully enough before. That's no problem. Pahoittelen, en kuunnellut tarpeeksi tarkkaan äsken. Tämän aluksi onnittelut. Voin siis toistaa, että me odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä valiokunnassa ja toivomme, että teette tästä alasta parlamentin työn ydintä. Ja toivottavasti tämä koskettaa myöskin koko Euroopan unionia ja minä siis esitän varapuheenjohtajaa. Onko muita ehdokkaita? Ilmeisesti ei ole. Jos kukaan ei pyydä salaista lippuäänestystä, me voimme hyväksyä ensimmäisen varapuheenjohtajan suosion osoituksen. Bas Eichhout. so Bas, please join me. Pyydän sinua liittymään joukkoon tänne eteen. Okay, so with no surprise we are going to move to the... Sitten suoraan valitaan toinen valiokunnan varapuheenjohtaja. Tarkistetaan äänestyslista, ei muutoksia. Äänestäjälista. Sitten päätösvaltaisuus vallitsee edelleen. Voimme kysyä ryhmiltä, onko ehdokkaita Thank you. First of all, congratulations. Paljon kiitoksia vain. Halusin onnitella teitä uuden roolinne johdosta SN puolesta haluaisimme Sepp Dansia esittää toiseksi varapuheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. For the enthusiasm. <laughs> Kiitoksia innostuksestanne. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Onko muita ehdokkuuksia? Pyydetäänkö sellaista lippuäänestystä, koneäänestystä? Ei. Voimme sitten äänestää tai hyväksyä suosion osoituksen toisen varapuheenjohtajan. Je vais donc l'inviter à venir. Pyydän se vietän eteen. So, we're going to... Sitten valitaan kolmas varapuheenjohtaja. Edelleen sama lista vallalla. Päätösvaltaisuus on ehdotuksen ryhmältä Peter. Yeah, thank you very much in the name of the EPP. Paljon kiitoksia EPPn puolesta. Ehdotan kollegaamme Christian Busoita. Hän on tämän valiokunnan kokenut jäsen. Hän on tohtori ja lakimies ja tehnyt hyvin paljon töitä menneisyydessä ja siksi ehdotamme häntä tähän tehtävään. Any other candidates? Yeah. Muita ehdokkaita, olkaa hyvä. Yeah, from my side, uh, I would like to propose... Uh, Haluaisin ehdottaa uutta jäsentä Ival Vili Borotsintsisia. Hän on johtanut ympäristö valiokunta Kroatian halli parlamentissa ja ehdottaisin häntä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Thank you. Any other candidacies? Kiitoksia. Muita ehdotuksia? Meidän pitää tarkistaa, tunnemme säännöt, pitää tarkistaa tässä EP, tukeeko EPP tai ainakin neljä ehdokasta tarvitsemme ne neljä sen jotka tukevat toista ehdokasta. Olkaa hyvä. Voisitko nostaa kätenne? Teitä onkin sitten näköjään yli neljä, joten koneäänestyksenä kolmas varapuheenjohtaja. vais donc repasser en français. Sitten jälleen ranskaksi. Sitten tarkistamme. Pyydän teitä ottamaan äänestyskortit esiin jälleen. Henkilökohtainen pyyntö unohtin ilman korttiin sinne perään, jos voisit tuoda korttiin tänne. Tämä on solidaarisuutta Renew-ryhmässä. Kiitos. Oh, let's put your So we need to define... Meidän pitää nyt sitten määritellä väri jokaiselle ehdokkaalle. Ehdotamme, että A-kohdistuksen busoi vihreä vasemmalla, herra Sinches punainen oikealla. Busoi vihreä väri vasemmalla, Sinches punainen oikealla puolella. Sorry. Yeah. So the vote is... Äänestys alkaa. Je vous laisse quelques secondes pour changer d'avis si nécessaire, ou corriger. Teillä on vielä hiukan aikaa, koska nyt tehnyt jonkun virheen. No nyt äänestys päättyy. Alors 15,58 et le nombre de participants c'est c'est la totalité. Donc Mr. Buzoi. Edustaja Buzoi sai 58 ääntä, siinä siis 15 kokonaismäärä 74 ääntä. Mr. Buzoy, please join us. Buzoy pyydän teitä tulemaan tänne eteen. Ja. We are moving to the, uh... Sitten valitaan viimeinen varapuheenjohtaja, viides varapuheenjohtaja. Voitte nähdä, että sukupuolitasapaino ei ole täysin toteutettu tietynlaista säännön, joten on nyt virallinen pyyntö Renew-puolelta. Puheenjohtaja yksi jäsenistämme poistui salista. Katrin Jebo, varajäsen, voi tuurata tuota täysesintä, jos teille sopii. Out with the, the formal procedure, so. Sitten tämä virallinen menettelytapa, mitä tulee tähän äänestäjien listaan koskien jäseniä, paitsi tämä Renew-muutos, kaikki ok, joten onko ryhmillä nyt sitten ehdokkaita viidettä varapuheenjohtajuutta varten? Thank you, Mr. Chair. Um, first of all, Kiitos puheenjohtaja onnittelut kaikille valituille. Me haluaisimme huolehtia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja ottaa Anja Haasekampia neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Hän on oikein pätevä tehtävä. Any other candidates? Kiitoksia. Muita ehdokkuuksia? Muistutan ehdottaisin, ehkä tiedättekin, että sääntö on sellainen, että tarvitaan ainakin yksi mies ja Uh, this not gender balance. Yksi neljästä pitää olla toista sukupuolta. Tässä ei tietenkään tasapaino täysin toteudu, mutta ainakin tilanne ei ole liian epätasapainossa. Ei muita ehdokkuuksia. Ja nyt Pyydän teitä hyväksymään tämän viidennen varapuheenjohtajan suosionosoituksen. Merci beaucoup. Vous pouvez donc prendre la photo du... Kiitoksia. Voitte ottaa valokuvan nyt koko valiokunnan puheenjohtajistosta. Me tapaamme sitten ensimmäisessä kokouksessa 22. heinäkuuta ensimmäinen valiokunnan virallinen kokous. Nähdään silloin.